Vastuulliset viranomaiset Italiassa ovat ilmoittaneet, että herra Massimo Salinin valinta parlamentin on voimassa vuodesta ensimmäisestä heinäkuuta 2014. Hän korjaa herra Enzo Corenzo Lupin. Jean Potin on ilmoittanut, että hän luopuu paikasta tässä parlamentissa. Vastuulliset viranomaiset Ranskassa ovat ilmoittaneet minulle, että herra Philippe Loiseau tulee ensimmäistä heinäkuuta olemaan täällä Rova Potänin sijasta. Artiklan 71 mukaisesti, joka koskee eh, Euroopan parlamentin välittömien vaalien toteuttamista, samoin kuin artikla 1 kohta 4 työjärjestyksessä. Näiden mukaisesti parlamentti hyväksyy eh, kollegoinsa linja Soon valinnan ensimmäisestä heinäkuuta 2014. Toivotan uudet kollegat tervetulleeksi. Muistutan siitä, että artiklan 3 kohta 2 työjärjestyksessä he voivat täysin oikeuksin osallistua parlamentin kokouksina vaiheessa, vasta siinä vaiheessa, kun heille on, on todettu asianmukaisesti valittu parlamentin jäseniksi, tämä valtakirja on tarkastettu, ja että he ovat antaneet asianmukaiset tiedot sekä sen, että he eivät, heidät ei ole mitään, heillä ole mitään virkaa, joka ei olisi yhteensopiva ö, parlamentin jäsenyyden kanssa. Puheenjohtokokouksen esitykset nimityksestä valiokuntiin on eh, tehty, asettu eilen saataville, ja kun näihin ei ole tehty muutosehdotuksia, ne pätevät artiklassa 90 mukaisesti työjärjestyksessä hyväksyttyinä. Tämän kokouksen pöytäkirja tullaan antamaan parlamentille seuraavan istuntojakson alossa. Onko teillä kommentteja johonkin asiaan. Ei näytä olevan. Se merkitsee sitä, että Euroopan parlamentin istujakso keskeytetään ja tämä istunto päättyy.